der Präsident. Vielen Dank. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen. Hyvää päivää, hyvät naiset ja herrat. Käykääpä paikoillenne. 19. tammikuuta 2012 keskeytettiin istuntojakso on jälleen avattu. 19. tammikuuta 2012 pöytäkirja ja hyväksytyt tekstit ovat teillä edessänne. Onko teillä mitään huomauttamista pöytäkirjaan? Ei näin näytä olevan, joten se on hyväksytty. Ja sitten puhemiehen